Mes chers collègues, nous poursuivons l'ordre du jour de notre réunion. Hyvät kollegat, jatkamme valiokuntakokousta. Ja meillä on nyt esittelyssä tilaamamme tutkimus koskien ylisääntelyä, jotta ymmärrämme paremmin tämän ilmiön vaikutukset. Tämä on edunsaajien ja ohjelmanhallintojen suuri vitsaus. Tämä koskee neljää eri rakennerahastoa. Politiikan osasto B on pyytänyt tarjouskilpailun jälkeen Special Foresight-järjestöä tekemään tutkimuksen. Ja tämä järjestö on tehnyt tutkimuksen koskien ylisääntelyä jossa analysoidaan ylisääntelyä ilmiönä ja tehdään suosituksia sen suhteen, kuinka tätä voitaisiin vastaisuudessa välttää. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi tutkija Kai Böhme Special Foresightista. Hän esittelee meille tutkimuksen tulokset. Tämän jälkeen jäsenet saavat puheenvuoron, jotta nämä voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja – pidemmittä puhetta. Böhm saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Kiitos, että kutsuitte minut tänne käymään läpi nopeasti hyvin monimutkaisen selvityksen. Toivottavasti voin antaa teille selkeän katsauksen tästä ylisääntelyasiasta. Puhun ensin tavoitteista ja metodeista. Ensinnäkin määritelmä, mitä on ylisääntely ja miten se menee rakenne- ja investointirahastojen yhteydessä. Sen jälkeen hiukan ylisääntelystä ohjelmasyklissä ja syistä, jotka johtavat ylisääntelyyn ja vaikutuksista, minkä tähden tällaista ylisääntelyä ylipäänsä on. Ja sitten johtopäätökset ja vähän ajatuksia siitä, miten voitaisiin vähentää ylisääntelyä. Jos me nyt katsomme tämän tutkimuksen tavoitetta, ja haluamme siis selvittää sitä, miltä ylisääntely näyttää, mitkä ovat syyt ja vaikutukset ja sitten nämä muutama ajatus siitä, miten voidaan vähentää ylisääntelyä. Kyse on äh, paljolti siitä, että annetaan taustaa, katsotaan hiukan systemaattisemmin asiaa. Äh, tämä ylisääntely ei ole missään yhdessä, yhdessä säädöksessä, vaan se on ennemminkin systemaattinen äh, asia, jota pitää lähestyä systemaattisesti. Me olemme tehneet tästä erilaisia tutkimuksia, materiaalitutkimuksia ja myös kentällä jäsenvaltioissa eri ohjelmissa, jotta näemme edunsaajien parissa, mitä tapahtuu, mitä vaikutuksia on. Ja sen pohjalta kutsuimme eh, muutaman ihmisen eh, meidän työryhmäämme keskustelemaan johtopäätöksistä 28 jäsenvaltiota, miltä tämä siis näyttäisi, minkälaisia yhteisiä linjoja voidaan vetää EU-tasolla. Ja eh, saimme sitten aikaan johtopäätökset. Me Pääasiassa puutumme 28 jäsenvaltioon, tarkemmin yhdeksän jäsenvaltioon, mutta tässä ei vertailla jäsenvaltioita, vaan katsomme esimerkkejä, poimimme niitä erityyppistä ylisääntelyä eri jäsenvaltioissa. Yritämme tosiaan katsoa kautta jäsenvaltioiden. Mm, emme ole käyneet läpi ainoastaan kahta jäsenvaltiota, miten niissä ylisääntely menee. Jos puhutaan ylisääntelystä. Tässä olisi neljä termiä, jotka pitäisin toisistaan erillään. Aktiivinen ylisääntely ensinnäkin. Ehkä useimmiten mietitään sellaista. Tämä silloin kun puhutaan ylisääntelystä. Siinä on ylimääräisiä hallinnollisia menettelyjä ja velvoitteita, jotka menevät pidemmälle kuin mikä on vaatimus ajatellen rakenne- ja investointirahastoja. Eli tästä näkyy kuva jatkossa, mutta sitten on myös passiivista ylisääntelyä. Se tarkoittaa, että on vaihtoehtoja hoitaa asiat helpommin sääntelypuitteistossa niin, ettei käytetä tällaista mahdollisuutta. On siis ylisääntelyä se, että, että voitaisiin asiat hoitaa vähemmän säädellysti. Ja sitten nämä hallinnolliset kustannukset, ne ovat kustannukset, jotka koituvat siitä, että hoidetaan asiat EU-tasolla ja no, kohesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan ja mitä maksaa näiden ohjelmien eh, hoitaminen. Ja sitten eh, hallinnollinen taakka, lähinnä eh, kustannukset edunsaajille, minkälaisia kustannuksia heille tulee tästä näistä säädöksistä. Tässä siis muutama termi, jotta teille tulisivat nämä mieleen ja niitä voidaan käydä läpi myöhemmin. Jos katsotaan nyt tätä kaavakuvaa, siinä tämä sininen nuoli ylhäällä vasemmalla, se on EU-sääntelypuitteisto, pitää tämä täyttää, jos haluaa hallinnoida eri rahastoja – ja sitten tulevat nämä äh, lisävaatimukset, keltaiset äh, nuolet, jotka tulevat äh, kansallisesta sääntelypuitteistosta, ohjelmatasolta tai muista. Ja ne, lis, ne lisätään sitten ja tämän lisäksi tulee tuo oikeanpuoleinen nuoli, joka on sääntelypuitteiston tulkinta, koska ihmiset eivät ole aivan varmoja, miten tämä pitäisi ymmärtää, ja sitten sinne tulee tulkintaa, joka saattaa olla, saattaa aiheuttaa hallinnollista taakkaa tai kustannuksia. Ja kaiken kaikkiaan tästä tulee sitten ylimääräistä hallinnollista kustannusta ja taakkaa hankkeen hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa ja sitten se näkyy lisäkustannuksina edunsaajille. Eli kaikkien pitää tehdä enemmän. Tämä on ikään kuin systemaattinen kuva ilmiöstä. Siinä osoitetaan lähinnä, miten nämä asiat äh, kertyvät. Ja sitten äh, ohjelmasykli. Äh, Tässä voidaan katsoa, että mikä tahansa hetki ohjelmasyklissä Äh, kun se käydään läpi, siellä on erityyppistä ylisääntelyä. Jos aloitetaan nämä äh, tuolta ylhäältä oikealta, siinä näkyy äh, akkreditointiprosessi ohjelmatasolla. Ja joskus nähdään, että kansallinen, kansalliset vaatimukset tulevat vielä vähän päälle. Siellä on erilaisia viranomaisia, jos siitä mennään eteenpäin vielä siellä oli äh, esimerkiksi äh, tukikelpoisuustarkastukset. Äh, siellä on erilaisia tarkastuksia siitä, että onko tämä todella tarpeellista. Ja se näytön, näyttövaatimus, jota tarvitaan nyt näihin ohjelmiin, se on aika rankka ja äh, aika paljoltikaan se ei liity suoraan sääntelypuitteistoon äh, ja usein käytetään horisontaalisia periaatteita. Ihmiset äh, voivat hiukan liioitella ja täällä on esimerkkejä, kyllä en käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, koska meillä on aikataulukin tässä. Ja sitten kun mennään eteenpäin rahoitus, rahoitus hakemuksista raportorointiin ja sitten äh, seurantaan. Äh, kyse on siitä, miten usein pitää raportoida – se vaihtelee ja siellä on aika usein näitä raportointivaatimuksia. Ja sitten e-kohesio, se tarkoittaa, että pitäisi asiaa hoitaa sähköisesti ja usein on siinä rinnalla paperinen asianhoito, joka ei kuitenkaan vastaa vaatimuksia. Ja sitten maksuvaatimukset ja korvaukset, jos katsotaan niitä asiakirjojen määrää, sitä asiakirjojen määrää, jota tarvitaan, hyvin usein niitä vaaditaan ja Tämä on selkeä esimerkki ylisääntelystä ja myös se, mikä, mikä on tukikelpoisuus, mikä ei, siinä on myös eroavaisuuksia. Ja sitten mennään eteenpäin vielä rahoitusvalvontaan. Siinä valvonta on usein paljon jäykempi kuin mitä tarvittaisiin oikeastaan, jos katsotaan sääntelypuitteita, esimerkiksi julkiset hankinnat, tai jos niitä verrataan kansalliseen tilanteeseen. Sinne tulee ylimääräistä kriteeriä ja ehtoja, joita tulee mukaan. Siellä oli tapauksia myös, missä oli rahoitusvalvontaa ainoastaan sen tähden, että on nämä rahoitettuja toimia. Ja näin usein jatketaan myös sääntelypuitteita pu, puitteita niin, että ö, hankaloitetaan myös edunsaajien toimintaa ja siitä tulee kalliimpaakin. Ja voidaan kysyä, että miksi näin tapahtuu. Ja nyt näemme sitten tämän monimutkaisen kuvan asiasta siellä otsikossa tai ylärivillä. Usein mietitään, mistä on kyse ylisääntelyssä. Ja usein on siitä kyse, että on lisätavoitteita tai epäjohdonmukaisuuksia Äh, jos katsotaan asiakirjoja, ne, ne eivät ole lainkaan tärkeitä asioita, mutta ne ovat olemassa. Tämän lisäksi, äh, no näistä on esimerkkejä asiakirjassa, mutta niiden alapuolella on äh, muuttuvat säädökset tai sitten myöhässä olevat säädökset, jotka johtavat tulkintaepävarmuuksiin. epävarmuuksiin. Ja tämä nähdään hyvin vahvana alueella, missä, alueena, missä näkyy ylisääntelyä, kun ihmiset eivät ole varmoja siitä, miten tulkitaan, ymmärretään asiat eri tavoin ja silloin pyydetään enemminkin enemmän kuin vähemmän. Ja jos sitten mennään vielä alaspäin tuossa taulukossa, huonot kokemukset on tiedetty, minkälaisia ongelmia on ollut ja eh, jotta estetään niin mennään eh, tiukempiin vaatimuksiin, eh, ehkä vähän muuttu tuntumalta siinä suhteessa, mitä tapahtuu. Ei pidä myöskään aliarvioida sitä, mitä tapahtuu myöhemmin. Meillä on myös hyvin erilaiset hallintokulttuurit Euroopassa ja hallintoperinteet. Ja tämä äh, on mukana myös, joten nämä ovat äh, näkökohtia, jotka johtavat äh, ylisääntelyyn. Tämä johtuu siitä, että tämä on ikään kuin tuolla taustalla. Ja tässä on myös toinen ulottuvuus, joka tuli esiin haastatteluissa, eli järjestelmän monimutkaisuus. Ja olemme nähneet monia tasoja Eh, joilla on intressejä eh, tehdä näistä säännöistä hankalampia kuin mitä ne ovat. Eli siellä on byrokraattista valtaa ja eh, viestinnän puutetta, yhteistoiminnan puutetta. Se vaikuttaa myöskin ja se saa aikaan myös sitä, että ennemminkin lisätään jokin asiakirjavaatimus tai kriteeri. Ja mitä enemmän tehdään, sitä enemmän epävarmuutta ja sitä enemmän sääntöjä ja tästä tulee oikeastaan noidan kehä jossain vaiheessa. Ja sitten lyhyesti, mitkä ovat vaikutukset. Tässä yritetään tehdä ero nyt ohjelmien ja kansallisten, taso, kansallisten viranomaisten välillä. Kustannukset tulevat esiin myös. Monet äh, vaikutukset tarkoittavat, että siinä tulee lisää työtä, lisää resursseja, äh, pitää äh, katsoa ja varmistella, että kaikki menee oikein. Eli resursseja ei voida käyttää siihen, että minkä tähden tätä tehdään ja mitä halutaan saavuttaa. Lisäksi tarvitaan lisää aikaa ja koko prosessi hidastuu ja se tarkoittaa sitä, että menee pidempään, siihen, pidempään siinä, että arvioidaan hakemuksia ja päätetään, että annetaanko rahoitusta. Ja tätä kautta tulee viivästyksiä ja hidastusta. Ja sitten totta kai, mitä enemmän tulkitaan niin mennään aina vain korkeammalle tasolle, kun pelätään, että tehdään väärin. Ja jos katsotaan nyt sitten edunsaajia, täällä näkyy aika paljon lisätyötä, joka tulee hallinnollisista tehtävistä ja tuli esiin keskusteluista aika selvästi, että nimenomaan nämä pienemmät toimijat, pk-yritykset tai pienet kansalaisjärjestöt tai viranomaiset, joilla ei ole kovinkaan isoa koneistoa tätä hoitamaan. He pelästyvät. Tämä on heille aivan ylivoimainen taakka. Ja Tämä tietenkin koskee kaikkia, mutta se on paljon merkittävämpi ongelma näille pienille toimijoille. Ja se johtaa jopa siihen, että ei haluta lähteä hakemaan rahoitusta. Sanotaan, että se on niin monimutkaista, että yritetään hoitaa asia muilla keinoin. Ja sitten mainittiin jo, kehitytään siihen, miten täytäntöön pannaan ennemmin kuin, että miten saadaan jotakin aikaan. Tässä siis kokonaiskuva siitä, miten näemme tämän asian mm, ennemmin kuin, että ajatellaan yksittäisen toimijan kohdalla, mistä tämä tulee, tämä yleis, ylisäätely. Ja sitten johtopäätökset aivan yleisesti ylisääntely lisää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ja sanotaan, että yksi kolmannes on itse asiassa ylisääntelyä näistä vaatimuksista ja se on aika iso osa ja se koskee sekä aktiivista että passiivista ylisääntelyä ja sitä tapahtuu oikeastaan millä tahansa tasolla se ei ole ainoastaan ohjelmatasolla tai kansallisella tai Eurooppa-tasolla. Sitä on oikeastaan kaikkialla ja koko, koko syklin aikana tarkastelimme aika paljon eri eroavaisuuksia eri ohjelmien välillä ja toimintojen välillä. Eroavaisuuksia on nyt vaikuttaa, että eri hallintokulttuurien välillä on enemmän eroja eri jäsenmaissa. Ja jos nyt mennään syihin, niin yksi selkeimmistä syistä on se, että taustalla on pelko siitä, ettei halua, halua tehdä mitään väärin ja haluaa varmistella. Tämä on aika vahva motiivi siihen, että ylisääntelyä on. Ja äh, sanottiin jo aikaisemmin, että tämä johtaa helposti äh, kehään Ja on myös äh, tapauksia, joissa ylisääntely on itse asiassa tarpeen. Sanotaan, että tämä on ylisääntelyä, mutta ehkä se on oikeutettua, koska on syyt, minkä tähden laitetaan näin paljon vaatimuksia, jotta päästään tiettyihin tavoitteisiin ja tässä pitää tasapainoilla tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi vihreät julkiset hankinnat, vihreät toimijat, halutaan saavuttaa jotakin, mutta siinä on myös tiukat vaatimukset ajatellen julkisia hankintoja, joten tässä pitää eri intressit tasapainottaa. Kyse on ylisääntelystä, mutta se on oikeutettua, koska sillä saavutetaan jotakin. Ja jos halutaan sellaisen, sellainen lähestymistapa, että kaikki otetaan mukaan, niin sekin on yksi ulottuvuus. Ja sitten nämä suositukset Nämä ovat sellaisia asioita, joita me olemme löytäneet äh, haastatteluista ja asiakirjoista, jos halutaan vähentää ylisääntelyä. Äh, EU-tasolla kyse on paljolti avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, yksinkertaisuudesta ja myös syyt, niitä ei pidä muuttaa joka kerta. Aina kun sääntöjä muutetaan, niin tulee epävarmuutta. Tässä suhteessa jo jatkuvuus on parempi kuin jokin pieni parannus. Ja kansallisella tasolla oli aika paljon sitä, että käytettäisiin e-hallinnointia eikä pidä vaatia, vaatia lisää ja ylimääräistä paperia. Täytyy katsoa myös kansallisia hallintokulttuureja, jotta asioista tulee mahdollisimman yksinkertaisia. Ja ohjelmatasolla kyse oli siitä, että edunsaajilla asia olisi siis selkeä ja myös kustannustehokkuus on myös tärkeä tekijä. Ja sitten mm, eri tasoilla kyse on siitä, että rakennetaan kapasiteettia, dialogi on hyvin avointa, käydään vuoropuhelua ja katsotaan millaisia argumentteja on. Ei pidä pelätä eri toimijoita. Usein ei ole kysytty, on vain ajatus siitä, mitä halutaan, joten aika monet sanoivat, että kyse on tasapainosta sen välillä, että tapahtuuko kaikkien sääntöjen mukaisesti ja sitten sen välillä onko, onko saavutettu se, mitä halutaan, niin että ne käytetään tosiaan joita tässä suhteessa. Ja sitten viimeinen äh, kuva. Äh, katsoimme ei ainoastaan äh, nykyistä kautta, vaan 2020 jälkeen myös tilannetta. Minkälaisia ajatuksia sen suhteen on? Keskusteluista tuli aika selväksi, että jos halutaan kolme erilaista mallia, miten voidaan vähentää ylisääntelyä. Ensimmäinen oli se, että säilytetään nykyinen järjestelmä niin, että on vakautta, jotta saadaan toimivuutta ja yritetään siirtää se, sitä hiukan noudattamisesta tuloshakuisemmaksi. Siellä on eh, myös, jos halutaan päästä eroon ylisääntelystä, eh, siellä pitäisi olla vähemmän tulkinnanvaraa ja pitäisi olla tiukemmat, suppeammat säännöt ja yksityiskohtainen sääntelypuitteisto useissa jäsenvaltioissa näkyy päinvastaista ja mitä enemmän valvotaan sitä, miten asiat hoituvat, sitä vähemmän aktiiviseksi järjestelmä tulee ja sitä enemmän saadaan aikaan epäluottamusta. Meidän pitäisi antaa luottamusta ja joustavuutta ja tällä tavoin ohjelma hoitaa itsensä oikein ja keskitytään tavoitteisiin ja saavutuksiin ja tuloksiin. Ollaan valmiita, varmoja siitä, mitä odotetaan hoidetaan asiat oikein, mutta ei keskitytä oikein tekemisiin. Tässä on kolme hyvin erityyppistä etenemismallia. Ja tämä sitten riippuu lainsäätäjästä, mihin malliin uskotaan ja mikä olisi eniten tulevaisuutta ajatellen sopiva. Me olemme näistä esittäneet eri edut ja haitat ajatellen keskusteluja. Voisin päättää oman osuuteni tähän ja tätä voidaan sitten miettiä ja kommentoida. Kiitos. Je vous remercie infiniment, monsieur Suuret kiitokset, Böhme näistä varsin valaisevista tiedoista. Onko jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron, jota voit kysyä kysymyksiä, kommentoida? Buda, ole hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitän eh, lämpimästi tästä esityksestä. Hyvin, hyvin tärkeä aihe meille. Ja on eh, erittäin tärkeää meidän nähdä, eh, mitä tietä meidän kannattaisi kulkea yksinkertaistamisen äh, tiellä, jotta myös vastaanottokykyä jäsenvaltiossa parannettaisiin. Tästähän on hiukan epävarmoja tulkintoja. Ne, jotka tekevät työtä äh, sääntöjen puitteissa, ovat äh, epävarmoja ja sitten syntyy ikään kuin tällainen lumivyöryefekti ja, ja ylisääntelyä, kun pelataan, että virheitä saattaisi tapahtua. Näin tapahtuu. Ja miettisin, että mitä voitaisiin tehdä menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Tietenkin on erilaisia kulttuureja, erilaisia hallintokulttuureja, mutta jos nyt todetaan, että hallintokulttuureja on erilaisia kyllä, mutta en kuitenkaan usko, että on 27 jäsenvaltion puitteissa maata, joka ei hyväksyisi yhtenäistettyjä, yksinkertaistettuja menettelyjä. Näin sitten kaikki tietäisivät kerta kaikkiaan, että mitenkä tulee toimia ja säännöt olisivat samat kaikille edunsaajille, jotka hakisivat EU-rahoitusta. Eli me tarvitsemme yksinkertaistettuja menettelyjä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja aivan Varmasti näin tätä hallinnollista taakkaa saataisiin kevennettyä. Aivan oikein totesitte, että jos on liikaa vaatimuksia, niin sitten pikemminkin ollaan pidättyväisiä myös hakemusten suhteen, eikä asia sitten johda yhtään mihinkään. Kiitos. Nous allons prendre les questions en bloc. Tässä kuullaan kysymykset ensin ja sitten saadaan vastaukset. Kolchek seuraavaksi. Děkuji za udělení slova. Kiitos paljon puheenvuorosta. Minulla on kysymys, koska tämä on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Kiitos myös tästä esitelmästä. Haluaisin tietää, kuinka eri järjestöt tekevät yhteistyötä, voittoa tavoittelemattomat järjestöt tai sitten uutta lainsäädäntöä arvioivat juristijärjestöt. Eikö tämä olisi hyvä keino arvioida? Eli tämä voisi olla tällainen vaihe, kun katsotaan läpiviemistä kansallisen lainsäädäntöön. Katsotaan, ettei tässä ole ylimääräisiä velvoitteita, joita lisätään. Tsekin tasavallassa ylisääntelyä on tutkittu ja viime ohjelmakauden jälkeen vuodesta 2012 lähtien ylisääntely vastaa 25 prosenttia uusista vaatimuksista. Tätä on perusteltu Euroopan unionin uudella oikeudellisella tilanteella, mutta itse asiassa kyseessä on nimenomaan ollut ylisääntely. Voisin antaa näistä velvoitteista esimerkkejä. Leipomo ves, messuilla piti paketoida kukin yksittäinen donitsi. Tämä oli selkeä ylisääntelyä. Vesihanat oli vaihdettava, vaikka tämä oli ainoastaan komission suositus, ei tämä ollut sitova toimenpide. Joten nyt kysyisin, miten te kaavailette tekevän yhteistyötä sen sektorin kanssa, voittotavoittelemattoman sektorin kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi, olisiko mahdollista tehdä vaikutusten arviointia tai analyysiä. Voisiko tämä olla hyvä ratkaisu tähän valitettavan ilmiön? Näin ollen pitäisi aina olla perustelut sille, miksi kansallinen taho haluaa aina lisätä Euroopan sääntelyn. Seuraavaksi Nilsa. Tack Kiitos. Ja kiitoksia tästä esityksestä ja kertomuksesta, joka kuvailee asian, jonka kaikki tunnemme oikeastaan erittäin hyvin. Mutta on hyvä saada kokonaiskuva asiasta. olen tässä kyllä sitä mieltä, että tässä eh, tilintarkastajista tehdään ikään kuin musta Pekka pelissä, että ne jotenkin pelkoa levittäisivät, ei kai nyt sentään. Pikemminkin katsoisin, että ongelma on kansallisten viranomaisen ja komission välillä, koska kansalliset viranomaiset pelkäävät tekevänsä virheen, koska muuten komissiolta tulee piiskaa ja siksi kansalliset viranomaiset ehkä ähm, hankkeen toteuttajilta vaativat enemmän kuin oikeastaan pite, pitäisikään, kun on pelkona tosiaan, että muuten tulee sapiskaa. Ja katson, että meidän täytyisi kyllä keskittyä enemmän luottamukseen ja tuloksiin. Kyllä meidän nyt jonkinnäköinen järjestelmä täytyisi kehittää näiden pohjalta. Joitain esimerkkejä tunnen itsekin mm, ja olen yrittänyt, mutta en ole oikein saanut tuulta siipien alle isompien hankkeiden puolesta, kun ajatellaan vaikkapa jotain aluetta, jossa toimii vaikkapa saattaa pienehköä yritystä matkailualalla ja ne voisivat perustaa yhteisen foorumin, jolla on mahdollisuus toteuttaa suurikin hanke yhdessä. Ja näin Äh, sitten nämä pienetkin toimijat voisivat äh, tämän foorumin tai yhteistyö äh, pohjan kautta saada tukea. Eli tähän tulisi tällainen välikäsi, mutta tällä välikädellä olisi e, tietotaito EU-rahojen hakemiseen ja näin ollen pienen toimijan ei tarvitsisi huolehtia siitä ja hankkia sitä tietotaitoa itselleen. Eh, näin varat saataisiin laajemmin käyttöön, erityisesti maaseudulla, kun on monia monia pieniä yrityksiä, mutta sitten näiden alustojen eh, tai foorumien eh, pohjaksi tarvittaisiin tukea ja, ja niiden luomiseen tarvittaisiin tukea, koska näin saataisiin parempia tuloksia aikaan. Kiitos. Merci beaucoup, Victor Bostinaru. Kiitos, Bostinaru. Please allow me to speak in Romanian because it seems that... Sallikaa minun puhua romaniaa, sillä tämä näitä pakkomielteiseltä Devolta, ja vaikka me olemme pitkään peräänkuuluttaneet yksinkertaistamista, jotta, ja sitä, että eurorahoihin päästäisiin helpommin käsiksi, niin sitä monimutkaisemmaksi todellisuus käy. Tämä on kafkalainen todellisuus. Ja tämä on no nimenomaan kansan tahtoa vastaan. Minä puhun nyt romanian kielellä romanian todellisuudesta. Aivan äh, ensiksi äh, voidaan todeta, että kyllä tässä ihan oikein tässä tutkimuksessa todetaan, että tässä ikään kuin luodaan sellaista paniikkia, joka on suorastaan halvaannuttavaa, siis nämä erilaiset tilintarkastuskriteerit jäsenvaltioissa ja tilintarkastustuomioistuimet eh, kyllä eh, toteuttavat täytäntöönpanevat eh, sitten sellaista toimintaa, joka itse asiassa ei perustu samoihin perusperiaatteisiin kuin Euroopan tilintarkastustuomioistuimella. Ei päinvastoin tässä otetaan käyttöön sitten lisää määräyksiä, jotka monimutkaistavat asioita huomattavasti. Hyvin usein tilintarkastukset, joita toteutetaan eri pääosastoilla, eivät ole samanlaisia kuin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toteuttamat tilintarkastukset. Ja näin ollen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sääntöjä ei noudateta jäsenvaltioissa. Olisihan se nyt huomattavasti helpompaa, jos noudatettaisiin, että olisi eurooppalaiset säännöt, yhdenmukaiset säännöt, joita noudatettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa – eurooppalaiset standardit, mutta kun käytännössä todellisuudessa ei näin ole ollenkaan, ei ainakaan meillä Romaniassa. Romanian tilintarkastustuomioistuimella on kriteerejä ja määräyksiä, jotka ovat paljon monimutkaisempia ja paljon paljon tiukempia kuin eurooppalaiset. Tämä on aivan absurdia ja tässä kyllä edunsaajien elämä tehdään lähestulkoon mahdottomaksi. Sitten toinen tekijä, joka on hyvin tärkeä sekin, nimittäin se tapa, millä viranomaiset siis oikeusviranomaiset äh, käsittelevät sitten äh, oletettuja äh, petostapauksia jos ei ole todellista viranomaista, joka toimii yhdenmukaisesti, niin jos on epäily petoksesta, niin sitten lähdettäisiin liikkeelle siitä, että että eh, petosta käsitellään yhtä lailla kaikkialla, riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa se on tapahtunut, mutta näin ei ole ollenkaan, ei suinkaan. Romaniassa esimerkiksi. Tämä on ihan kauheaa. Eh, sitten tulee eh, paikalle DNA, eli korruption torjuntayksikkö, joka voi puuttua, jos on Äh, ongelmia. Toki minä sen toimintaa tuen, mutta äh, täytyy nyt siinäkin jotkut rajansa olla, vaikka valvontaa tarvitaankin äh, eurooppalaisten varojen käyttöön, mutta minun mielestäni meillä täytyy olla yhteinen tulkinta, yhteinen käytäntö ja yhteinen lainsäädännön täytäntöönpano. Ja sitten on vielä henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia omia määräyksiä. Ja tämä johtaa siihen, että edun, edunsaajat ovat kerta kaikkiaan peloissaan ja pelko vaan kasvaa ja se on ihan halvaannuttavaa kerta kaikkiaan. Näin se meillä Romaniassa on ja komissio tietää tämän kyllä aivan mainiosti ja on täysin tietoinen ongelmasta. Ja minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että komissio suorastaan rohkaisee tätä paniikin lietsontaa. Niin ja sitten tuossa lopussa vielä puhuitte yhdestä asiasta. Tarvitaan vakautta. No Euroopan tasolla kyllä täytyisi pohtia tiettyä aikarajaa ja todeta, että tänä aikana lainsäädäntöön tulee muutoksia, eurooppalaisiin ohjelmiin tulee muutoksia mahdollisesti, vaikkapa siitä alkaen, kun operatiivinen ohjelma hyväksytään ja niin edelleen. Eli siis tämä instituutioiden infrastruktuuri, mutta että tuon määräajan jälkeen muutoksia ei tule, ei kertaakaan tule näihin puitteisiin, institutionaalisiin tai oikeudellisiin puitteisiin että oltaisiin selvillä vesillä. Esimerkiksi viime vuonna oli operatiivinen ohjelma ja kolme kertaa sitä muutettiin. Kolme kertaa vuoden sisällä muutettiin sen sääntöjä ja määräyksiä. No tämähän johtaa tietenkin siihen, että hakijat ovat aivan sekaisin, ne eivät enää äh, tiedä yhtään mitään. Ovat valmistelleet hankkeensa tiettyjen määräysten pohjalta, tiettyjen vaatimusten pohjalta ja sitten kun heidän tulee, äh, tulee jättää hakemuksensa. Heille sanotaan, ei kun nyt on tilanne muuttunut, nyt tarvitaankin tätä ja tuota. Ja tästä tulee tietenkin myös lisää kustannuksia, kun hakemusta täytyy muuttaa. Ja sitten sitä muutetaan vielä kolmannenkin kerran. Ja kyllä komissio tämä tietää, tietää mainiosti. Nyt tarvittaisiin sellainen määräys, että tällainen eh, luovuus, ja nyt sanon kyllä luovuus ironisesti, jäsenvaltiossa estetään, koska se johtaa valtavaan epävarmuuteen, epävakauteen, lähestulkoon siihen, että ohjelmia ei kerta kaikkiaan voi toteuttaa ollenkaan. Yksi juttu vielä. Tutkimuksessa nousee esiin hyvin, hyvin tärkeä seikka, nimittäin juuri tämä hallinnollinen taakka ja myös taloudellinen taakka, joka siihen liittyy. Eihän tämä ole enää kestämätöntä. Siis tulkikorjaa tämä ei ole enää kestävää. Tämä on kestämätöntä. Ja näin ollen, kun ajatellaan vaikkapa ihan näitä pieniä toimijoita entisiltä kommunistisilta alueelta, entisiä alueita. Ne ovat köyhiä alueita, ei niillä ole isompia mahdollisuuksia mitään monimutkaisia ohjelmia toteuttaa, kun puhutaan integroidusta monen rahaston hankkeista. Eihän niillä ole minkäännäköistä mahdollisuutta tällaisia toteuttaa. Mm, sitten vielä PK-yritykset. No niin, PK-yritykset ovat toimijoita, jotka nyt ehdottomasti pitäisi saada mukaan talouden elvyttämiseen, mutta kun eivät, ei niillä ole kerta kaikkiaan voimavaroja mm, edes hakea näitä tällaista rahoitusta. Sitten kysyisin vielä Uskotteko te, että komissio tulee toimimaan tämän teidän tutkimuksenne pohjalta, ryhtymään toimiin? Tämähän on ihan kafkalainen tämä tilanne tällä hetkellä ja kyllä siihen ehdottomasti täytyisi puuttua. Rakenne rahastoja on yksinkertaistettava. Kiitos. Euh, Kiitos. Derek saa puheenvuoron. Yeah, uh, thanks, Chair. I, I thought that was great. Victor. Kiitos. Viktor sanoi lopuksi viisi kertaa ennen kuin päätti puheenvuoron. No, sanotakoon nyt tästä tutkimuksesta, että tämä oli tällainen asiakirjojen perusteella tapahtunut analyysi. Olisi ollut hyödyllistä, että annetaan esimerkkejä ylisääntelystä jäsenvaltioilta, alueilta, edunsaajilta. Tämä olisi ollut hyödyllistä kaikille. Täällä nostettiin tämä Donitsi-esimerkki esille, mutta meillä kaikilla on varmasti omia ylisääntelyesimerkkejämme omilla alueillamme. Mitä tulee näihin syihin, joita annetaan ylisääntelylle, tämä sääntelymuutokset, epävarmuus, ylitarkka tarkastaminen – Mielestäni ylisääntelyn suurin peruste on se pelko, että tulee tarkastetuksi, pelkää, että tekee virheitä hankkeen täytäntöönpanossa. Tärkeää on katsoa, mitä voidaan tehdä. Tämä oli hyödyllinen esitelmä. Tämä antaa yleisiä suosituksia siitä, mitä voidaan tulevaisuudessa tehdä. suuntaus on se, että nyt ei noudateta sääntöjen noudattamista, vaan mitattaisiin ennen kaikkea suoritusta, itse suoritusta ja tuloksia. Joten kyse on mielestäni siitä, kuinka nopeasti pääsemme kulkemaan kohti tätä itse tätä suoritusmittaustavoitetta. Eli noudatusta ei pitäisi mitata niinkään, vaan nimenomaan suoritumista pitäisi mitata. Nyt on yhdet indikaattorit, jotka mittaavat sääntöjen noudattamista. Pitäisi olla kaksi indikaattorijärjestelmää ja toinen mittaisi, miten tavoitteet on saavutettu. Tämä auttaisi kaikkia eri sidosryhmiä, alueita, jäsenvaltioita ja edunsaajia. Ideoita on olemassa. Ajatus on, että tapahtuisi yksittäinen tarkastus Tämä olisi hyvä, mikäli tämä sopisi tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin ei oikein tähän näytä lämpenevänä. Voisi olla luottamussopimukset, mikäli on hyvät, hyvä tausta sen suhteen, että sääntöjä on noudatettu, niin sitten pitäisi tulla tarkastetuksi kevyemmällä kädellä. Tässä pitäisi siirtyä pois tästä pelon kulttuurista, joka vallitsee tarkastusten suhteen, virheiden tekemisen suhteen. Ja vielä viimeinen kysymys. Mikäli annetaan esimerkkejä alueista, joissa hallintaviranomaiset ovat kyenneet sanomaan, että tässä on sellaisia asioita, joita me teemme, koska me pelkäämme tarkastuksia, niin näitä voitaisiin välttää vastaisuudessa. Kiitos sitten Ekman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Nyt on myönnettävä, että koska minä taidan tässä olla viimeinen puhuja tässä keskustelussa, on sanottava, että kaikki edelliset puhujat ovat aivan oikeassa – Ongelmana on vain, vain se, että me tiedämme, että näin on ja olemme keskustelleet asiasta moneen kertaan. Ja eh, en tiedä monesko kerta tämä on, kun asiasta nyt keskustellaan, mutta kourin tuntuvia tuloksia ei ole. Me olemme eh, hankaloittaneet eh, tuen saajien elämää, me emme ole helpottaneet valvontataakkaa. Kukaan ei ole riittävän rohkea niin, että tehtäisiin näitä muutoksia ja jäsenvaltioissa samoin kuin täällä parlamentissa. Kaikki heittävät tällaisia pyyntöjä ja puhuvat luottamuspulasta. Tämä on merkittävä ongelma ja tämä on esteenä sille, että rahastoja ei ole täysin käytetty ja ähm, on selvästi nähtävissä luottamuspulaa jäsenvaltioissa keskustasolla ja aluetasolla, äh, missä nämä ohjelmat täytäntöön pannaan, ei ole luottamusta äh, alueellisten viranomaisten ja edunsaajien välillä. Tästä tulee noidankehä ja ikään kuin palaute äh, palaute tuen saajalle on ainoastaan valvontatapahtuma. Se on hyvin surullista nähdä, että näin tapahtuu. Koko tämä byrokraattinen rakenne on sellainen, että me kadotamme kokonaan sen, mistä koheesiopolitiikassa on kyse ja minkä takia se on perustettu. Siinä haluttiin parantaa ihmisten elämänlaatua kautta EUn ja olen aivan samaa mieltä, että pääesteenä rakennerahastoissa ovat valvonta ja tarkastukset. Näinhän kaikki ovat sanoneet ja kaikki elävät pelossa. Tämä pelko lamauttaa helposti on nähtävissä, että valvontaa tapahtuu monella tasolla ja ne ovat hyvin mekaanisia tarkastuksia. Siellä ei tehdä eroa eri asioiden perusteella ja sitten virheet, jotka johtuvat joko korruptiosta tai vasta tahdosta, niitäkin on. On myös sellaisia toimielimiä, jotka joita ehkä valvotaan myös ja tilintarkastetaan, ja nekin saattavat olla pelon vallassa. Tämä sitten johtaa puolestaan kohesiopolitiikan kuvaan, sellaiseen kuvaan kuin mitä meillä siitä on tällä hetkellä. Mutta yhdestä asiasta ainakin olen varma. Euroopan unionin tai Euroopan komissiolla on hyvää tahtoa voisin tässä olla eh, komission puolesta puhuja. Eh, aamulla me puhuimme kohesiopolitiikasta 2020 jälkeen ja voin sanoa, että monet asiat, jotka liittyvät byrokratiaan ja ylisääntelyyn, sitä tapahtuu juuri jäsenvaltioiden tasolla ennemmin kuin komission tasolla. Ihmiset yrittävät piileskellä näiden sääntöjen takana jäsenvaltioissa ja kun löytyy säännönvastaisuuksia millä tahansa tasolla, silloin käy niin, että laaditaan uusia suosituksia yhden pienen virheen takia. Totta kai silloin kun petoksia on, niin niitä pitää torjua ja ne pitää kitkeä, mutta yhdestä asiasta ainakin olen varma. Kun valmistellaan, hankkeita ja täytäntöpannaan niitä, niin asia pitää hoitaa niin, että käydään läpi satoja sivuja, sääntöjä ja suosituksia, mutta – nyt sanoisin, että on helpompi petkuttaa, jos tosiaankin olisi, ei oli niin, olisi niin sekavat säännöt. Tässä itse yksinkertaistan viestiä. Sanotaan, että on 50 sivua tai 100 sivua sääntöjä, jotka liittyvät hankkeisiin Silloin olisi vähemmän virheitä ja olisi myös vähemmän petoksen mahdollisuuksia, petostahoja. Sellaiset, jotka tekevät petoksia, huomaisivat, näkisivät, että kävisi niin, että he jäävät kiinni helpommin. Ne, jotka haluavat tehdä petoksia. He näkevät tämän hyvänä mahdollisuutena, koska on helppo olla piilossa tuolla säädösten takana. Kiitos. Je vous remercie pour vos remarques. Suurkiitokset kysymyksistä ja mielenkiintoisista kommenteista. Ennen kuin annan puheenvuoron Böhmelle, niin minä esitän muutaman ajatuksen itse. Sanoisin, että Euroopan parlamentin tasolla ja parlamentin jäsenten tasolla toisena lainsäätäjänä, niin meidän pitäisi myös viedä eteenpäin tätä ylisääntelyä, viedä, poistaa tätä ylisääntelyä mahdollisimman paljon. Mutta varsin usein tietyillä yksityiskohdilla Euroopan parlamentti tulee hankaloittamaan rakennerahastojen rahanjakoa. Ja koskien mm, kolmikantaneuvottelua eri rahast- koskien, joka koski rahastoja, niin me tulimme tietyissä kohdin omilla muutosehdotuksilla, omilla tarkistuksillamme lisäsimme monimutkaisuutta ja sitä kautta ylisääntelyä. Meillä itsellämme on myös erittäin suuri vastuu, mitä tulee ylisääntelyyn. Seuraava asia, jonka haluan nostaa esille, eräs selkeä ristiriitaisuus, joka nousee esille. Miten liberaalista, melko liberaalista Euroopasta on tullut byrokratian hirviö? Meidän on todellakin katsottava peilin. Keskustelussa nousi esiin tämä vastaus. On olemassa suuri luottamuspula EU-toimielinten, jäsenvaltioiden, alueellisten toimijoiden, edunsaajien välillä. Ja sitten toiseen suuntaan, aina Euroopan unionin asti. Ja mikäli luottamusta ei ole, se tarkoittaa, että silloin on enemmän tarkastuksia. Kolmas huomioni. Useimmiten sellainen suuntaus on havaittavissa, että mikäli demokraattista legitimiteettiä ei välttämättä ole, se pyritään liiallisella tarkastuksella, liiallisella valvonnalla ja liiallisilla rangaistuksilla kompensoimaan. Jo mikäli Euroopan unionia nähdään tällaisena valvovana ja rankaisevana elimenä, niin minäpä luulen, että että tämä epäluottamus meidän meidän toimielimiä kohtaan tulee ainoastaan kasvamaan. Olkaa hyvä, Böhme, jos voisitte yhteenvetävästi vastata. Kiitoksia. No kyllä minä useimmista huomioista olen ihan samaa mieltä, mutta ehkä muutama selvennyksen sana ja yritän tietenkin vastata esitettiin kysymyksiin. Yritän käydä puhujat yksi kerrallaan läpi, että unohda ketään. Ensimmäinen puhuja kysyi, olisiko mahdollista ottaa käyttöön yksi yhtenäinen menettely kaikissa jäsenvaltioissa. Tästä on puhuttu jo hyvin pitkään ja kysymys onkin, että kun hallintojärjestelmät jäsenvaltiossa ovat erilaisia, niin olisiko tällainen yhteisen järjestelmän käyttöönotto mahdollista? Ja äh, tämä on hyvä kysymys. Ovatko erilaiset hallintojärjestelmät ja kulttuurit tilanteessa, jossa voitaisiin ottaa yhteinen järjestelmä käyttöön alueet ja maat ovat hyvin erilaisia ja siksipä en ole ihan varma siitä, että sopisiko yksi yhtenä järjestelmä kaikille. Toinen edustaja Tsekin tasavallasta kysyi ammattiyhteisöjen tai kansalaisjärjestöjen roolista. Ja kyllä tässä kertomuksessa on useitakin kohtia, joissa todetaan, että varhainen vuoropuhelu sidosryhmien välillä kyllä hyödyttäisi kovasti niin, että tällaisista turhuuksista päästäisiin eroon ja että väärinkäsityksiä ei näin syntyisi ajatus vaikutusarviotyyppisestä toimesta voisi olla mahdollinen, jos katsotaan kansallisia sääntelytilanteita, mutta kun me näemme ylisääntelyä kovasti myös ohjelmatasolla ja tämä, tätä ei varmaankaan pystyttäisi hoitamaan näiden välineiden kautta, eli tiettyjä rajoja, rajoituksia on. Ruotsalainen puhuja mainitsi sen, että tässä korostetaan kovasti tilintarkastajien roolia, mutta nyt täytyy tehdä selväksi, että ei kyse välttämättä ollenkaan ole tilintarkastajista, vaan tilintarkastaja ihmisten päässä sanoo, että mitähän se tilintarkastaja sanoo, hän tilintarkastaja tämän tulkitsee. Eli pikemminkin kyse on tästä pelosta, ja siksi emme tiedäkään, että miksi ihmiset tekevät tällaisia asioita. Joskus haastatteluissamme he vaikuttavat huomattavasti rennommilta kuin ehkä sitten todellisuudessa, mutta tällainen kuva kyllä on olemassa. Ja tämä kertomuksessa korostuu, että, että varhainen vuoropuhelu äm, äh, ohjelmien toteuttajien ja tilintarkastajien välillä olisi hyvä asia, jos tilintarkastaja tulkitsee asian näin ja ymmärtää tämän näin, niin sitten näin toimitaan ja, ja on selvät sävelet alusta alkaen. Olemme juuri todella korostaneet vuoropuhelua ja avoimuutta kovasti. Sitten tällainen ajatus tulee usein esiin tällaista yhteisistä alustoista tai yhteisistä hankkeista. Pienet toimijat usein eivät uskalla näihin monimutkaisiin kuvioihin lähteä. Ja kyllä, Tästä on monta kertaa puhuttu ja mekin esitimme tiettyjä, tiettyä kritiikkiä tätä ehdotusta kohtaan siinä mielessä, että tämä aiheuttaa lisää kustannuksia, kun tulee yksi välikäsi välitaso mukaan, että täytyisi huolehtia siitä, että raha menee todella hankkeisiin eikä mihinkään välikäsien taskuihin. Mm, mutta kyllä tämä ehkä voisi olla hyödyllinen väline sille, että pienet toimijat saataisiin enemmän mukaan. Romanialainen kollega puhui tästä monimutkaisuudesta ja siitä, ovatko kansalliset tilintarkastukset ja EU-tason tarkastukset harmonisoitua, eikö ne, niitä voitaisi harmonisoida. No tässä jutun juoni on se, että tässä ei kyse ole vain siitä, että huolehditaan EU-sääntöjen toteutumisesta, kun tässä ohjelmissa täytyy myös kansallista lainsäädäntöä kunnioittaa. Tiedän itse asiassa Ruotsistakin yhden esimerkin, jossa ohjelmassa noudatettiin EU-lainsäädäntöä ja jätettiin huomiota se, että oli olemassa Ruotsin, ruotsalaista sääntelyä, joka oli huomattavasti tiukempaa ja näin voi syntyä ongelmia. Kyllä tilintarkastajien ja, ja ohjelmatoteuttajien täytyy kunnioittaa paitsi EU-lainsäädäntöä myös kansallista lainsäädäntöä ja määräyksiä mm, jota olemassa on, joten ei tässä ehkä harmonisoinnin eh, tielle voi liian pitkälle tai mennä. Ja kun sitten puhutaan eh, eh, tilintarkastusten sen selkeyttämisestä, niin Kyllähän tässä on tietenkin äh, taustalla se, että pitää välttää ikäviä yllätyksiä. Sitten, no niin, esimerkkejä kysyttiin. Esimerkit eivät mahtuneet esitykseen, niin muuten olisi ylittänyt minulle myönnetyn puheajan entistä pahemmin, mutta äh, esityksestä, tai siis tästä kirjallisesta esityksestä löydätte kyllä monia esimerkkejä käytännön esimerkkejä ihan konkreettisesti, kuinka tämä toimii. Joten jos haluatte kuulla esimerkkeistä, niin niitä kyllä täältä löytyy. Sitten puhuttiin sitä, että muutettaisiin sääntöjen mukaisuudesta pikemminkin tavoiteperusteiseksi näitä tarkastuksia. Mm, henkilökohtaisesti uskoisin, että selkeät toimintaindikaattorit olisivat hyväksi näin tilanne selkeytyisi ja olettaisin, että tässä olisi potentiaalia yksinkertaistamiselle ihan varhaisessakin vaiheessa. Sitten kysyttiin, saimmeko vastauksia siihen, miten yksinkertaistaminen voisi toteutua. Me saimme vastauksia monilta toimijoilta, myös tilintarkastajien ohjelmien välisestä vuoropuhelusta. Ja kyllä tässä on yhteinen käsitys jos on yhteinen käsitys alusta alkaen olemassa, niin se kyllä hyödyttää molempia osapuolia. Näin päästään ehkä myös tästä pelosta ja ylivarovaisuudesta. Ja tämä johtaa jälleen siihen, mitä puheenjohtaja sanoi, siitä, että luotaisiin lisää luottamusta saataisiin lisää luottamusta. Ettei tässä todella ylisääntelyä pura kerta kaikkiaan luottamusta demokratiaan. Kiitoksia. Monsieur Baum, je veux aussi euh, remercier... Kiitos paljon, Böhme. Haluan myös kiittää politiikan osasto B, sen tutkimusyksikköä osallistumisesta tähän työhön. Kiitos paljon. Me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Tiedätte, että 23. tammikuuta me käsittelimme alustavasti Budan mietintöä, jonka otsikko on kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa. Buddha saa nyt puheenvuoron, että voi nämä esitellä. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen takaraja on tiistai 28. maaliskuuta kello 12. Esittelijä, olkaa hyvä. Sitten kuullaan varjoesittelijöitä. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Lambertia siitä, että hän on tukenut minua tässä mietinnössä ja haluan kiittää myös ähm, koordinaattoreita. Tämä oma-aloite äh, mietintö on hyväksytty, koska on tärkeää saada näkyvyyttä enemmän kohesiopolitiikassa. Me tiedämme, että kohesiopolitiikka on olennainen väline Euroopan unionissa ja sen avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta ja epätasa-arvoisuutta alueiden välillä ja sillä tavoin voidaan tukea myös kilpailukykyä investoinnit kohesiopolitiikkaan ovat saaneet aikaan myönteisiä esimerkkejä EU-politiikassa. Se on parantanut myös jokapäiväisessä elämässä elämänlaatua, mutta valitettavasti investointeja ei näy kansalaisten silmissä välttämättä. Tässä olennainen ajatus mietinnön taustalla on se, että kohesiopolitiikka rahoitetaan 300, yli 300 miljoonan budjetista, mutta kansalaiset eivät tunne kuitenkaan tätä politiikan alaa, koska viestintä ei ole kovinkaan tehokasta. Tässä mietintöluonnoksessa sanotaan, että ainoastaan kolmannes haastatelluista 2015 olivat kuulleet puhuttavan tästä politiikan alasta ja sen vaikutuksista. Ainoastaan kolmannes Euroopan kansalaisista tuntee näitä ohjelmia. Tällä hetkellä on paljon epäluottamusta ilmassa ja nyt meillä on Brexit tulossa. Se aiheuttaa yleisestikin epäluuloa ja e, tämä e, on johtanut erilaisiin e, näkymiin, kielteisiinkin näkymiin Euroopan unionin tulevaisuudesta. Ja se ei ole välttämättä hyvä asia Euroopan ohjelmien kannalta. Niinpä meidän täytyy analysoida näitä ongelmia ja eurobarometri tutkimuksessa 2015 sanottiin myös, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan 7 prosenttia haastatelluista tiesivät, että Euroopan unioni teki investointeja ylipäänsä. Sen sijaan Puolassa 76 prosenttia haastatelluista tunsivat myönteiset vaikutukset, joita Euroopan unionin rahastoilla on ollut heidän alueillaan. Valtava ero siis 7-76 prosenttia. Näinpä on katsottu, että tarvitaan parempaa koordinointia eh, julkishallinnon välillä, eh, samoin kuin eh, enemmän sitä, että otetaan mukaan kansalaisyhteiskunta, jotta voidaan viestiä kansalaisten edut eteenpäin Eurooppa-hankkeissa. Tämä mietintöluonnos jakautuu neljään kappaleeseen. Ensimmäisessä analysoidaan yleensä ottaen nykytilannetta, se on lähtökohtana, ja sitten sen avulla voidaan parantaa viestintää ja kohesiopolitiikkaa. Ja sitten toisessa osiossa käsitellään haasteita. Siinä nähdään nykyiset rajat ja e, esteet, joita on viestinnällä ja e, mikä, miten sitten e, nähdään päätöksenteko. Sen jälkeen käsitellään viestinnän parantamista, kumppanien osallistumista jälkimmäisellä puoliskolla 2014-2020. Ja tässä on yritetty ottaa huomioon niitä tavoitteita, joita voidaan ajatella. Ja sitten neljännessä osiossa käsitellään vielä sitä, miten vuoden 2020 jälkeistä kohesiopolitiikkaa koskevaa viestintää voitaisiin edistää Kyse on siitä, että tunnistetaan viestintäpuitteet eri toimijoiden kesken niin, että nämä toimijat voisivat myös itse hyötyä, koska on aivan selvää, että täytyy ensin tietää, mitkä on ne, jotka parhaiten tuntevat kohesiopolitiikan tulokset, ovat juuri sellaiset, jotka konkreettisesti hyötyvät siitä. Kyse on myös viestinnän laadusta, näkyvyydestä ja rahoitusmahdollisuuksista. Ne ovat myös paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla. Me voisimme ajatella, että nämä eh, nämä viranomaiset ovat eh, paras vastapuoli puhumaan kansalaisten kanssa ja ne saattavat myös lisätä luottamusta kansalaisten parissa. Tällä tavoin olisi hyvä ottaa nämä viranomaiset enemmän mukaan viestintään. Viestien pitää olla helposti ymmärrettäviä tuen saajille ja eh, näin meidän pitää myös ottaa huomioon eh, konteksti, minkälaisia edistysaskeleita on eh, otettu eri alueilla. Ja Mm. rahastojen äh, Rahastoja pitäisi olla paremmat äh, budjetit viestintää ajatellen, koska viestintäbudjetit ovat hyvin alhaiset tällä hetkellä. On myös ähm, ehdotus ähm, viestintää ajatellen. Ensimmäinen osio koskee nimenomaista rahoitusta ja toinen sitten täytäntöönpanoa. Mitä tulee eri osapuolten mukaanottamiseen. Tässä voidaan eriyttää eri osapuolet ja tässä, tässä pitäisi katsoa, että osapuolet tulevat paremmin mukaan niin, että ne voivat olla myös itse vastuussa kohesiopolitiikasta. Investoinneilla ei ole suoria seurauksia verrattuna muihin rahastoihin, esimerkiksi strategisten investointien rahastot. Tässä pitäisi vedota osapuoliin hyvin paikallisella tasolla. Jo Katainenkin puhui siitä eilen. Ja nyt sitten rahoituslaitosten edustajat eri maissa sanovat, että eivät välttämättä edes tunne, että on olemassa Junckerin suunnitelma kaikki ne mahdollisuuksineen. Johtopäätöksenä on se, että äh, ensinnäkin meidän on hyväksyttävä vaatimukset äh, lisätä näkyvyyttä äh, nimenomaan eri rahastojen osalta ja on tärkeää, että lisätään viestintää, jotta voidaan parantaa myös kansallisten osapuolten ja komission välistä viestintää. Tarvitaan myös yksinkertaistamista hallinnollisissa menettelyissä, jotta raha, rahoituksen saaminen olisi helpompaa. Tässä tarvitaan myös yksinkertaistamista ja eri jäsenvaltiot menevät eteenpäin hyvin eri tahtia. Siitä syystä tarvitaan yhtenäiset menettelyt kaikille jäsenvaltioille. Mutta on tärkeää ehm, myös se, että kun ulkoistetaan kohesiopolitiikan tuloksia, ehm, meillä olisi tehokasta viestintäpolitiikkaa. Komission pitäisi ottaa huomioon, että olisi erityyppistä viestintää eri tyyppisissä jäsenvaltioissa, olivatpa ne sitten nettomaksajia tai nettosaajia. Tästä eri esimerkkejä. Jos esimerkiksi yritys työskentelee tai tarjoaa, tarjoaa tuotteita tai palveluita siirtymäalueella, jäsenvaltion, ähm, mm, jos nyt jäsenvaltio on minkin äh, äh, nettosaaja, ne täytyy ottaa huomioon myös nämä tekijät, e, esimerkiksi osuus, äh, BKT-osuus ja tällä tavoin kansalaiset tässä maassa netto, nettomaksajamaassa tietäisivät paremmin mitä saadaan aikaan. Pitkällä aikavälillä on tärkeää, että otetaan mukaan kaikki päätöksentekijät, näin saadaan tuloksia ja lisätään myös osallistumisastetta. Tätä varten tarvitaan äh, eri välineitä ja foorumeita niin, että otetaan huomioon ähm, nykyinen e-hallinto ja osallistava äh, mahdollisuus ja tällä tavoin myös kansalaiset pystyisivät priorisoimaan eh, eri alueita ja tällä tavoin kansalaiset eh, olisivat olennainen osa myös päätöksentekoprosessia, eh, tulisivat mukaan myös investointeihin. Tällä tavoin Eurooppa-rahastot tulisivat näkevä, näkyvämmiksi. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet yhteistyössä tässä mietinnössä. Haluan kiittää kaikkia tuesta. Madalina Stojania haluan kiittää erityisesti EPPstä, Laurentiota ja viestintäyksikköä Regissä, Regiossa ja myös myös sihteeristöä valiokunnassa. Kiitos Buda tästä pohjustuksesta. Varjoesitelijät saavat puheenvuoron sosialistien ryhmän Sufreda saa ensimmäisenä puheenvuoron. Io ringrazio il collega Buda. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Budaa tästä mietinnöstä. Hän on todella tässä nostanut esiin tärkeimmät ulottuvuudet niistä keskusteluista, joita täällä valiokunnassa olemme jo usein käyneet. Komission jäsen Kretsulle toistavasti olemme todenneet, että kyse on kohesiopolitiikan tuloksista ja siitä, miten näitä tuloksia voidaan viestiä ulospäin. Tässä on kaksi tasoa. Ensinnäkin Euroopan unionin tulevaisuus ja sitten toisaalta kohesiopolitiikan tulevaisuus hiukan konkreettisemmin. Ensinnäkin unionin tulevaisuudesta toteamme, että Euroopan kansalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin epäluuloisesti. Ja on valitettavaa, että kansalaiset eivät ymmärrä, kuinka Eurooppa toimii, mitä Eurooppa tekee, esimerkiksi infrastruktuurihankkeissa, katurakennustöissä ja niin edelleen. Ja minäkin näin tämän henkilökohtaisesti omassa elämässäni. Kohesiopolitiikka kohtaan hyökätään nyt sisältä päin. Kyse on merkittävistä rahoista eivätkä tulokset aina ole vaikuttavia tai kovinkaan näkyviä. Eli on kaksi voimaa, jotka nyt hyökkäävät kohesiopolitiikkaa vastaan. Ja e, näille voimille täytyy paremmin kohesiopolitiikan menestykset e, saada välitettyä. Tulosten näkyvyys investointirahastojen rahoittamana ei ole pelkkää mainostamista, vaan kyse on todella siitä, että investointirahastojen aikaansaannokset saadaan näkyviksi ja voimme osoittaa, miten kaikki valmistellaan ja sitten toteutetaan. Kollega mietinnössään toteaa, että kohesiopolitiikan näkyvyys on erityisesti kunta- ja alueviranomaisten tehtävä. Näen tämän myös yleisenä strategiana Euroopan tasolla. Me tarvitsemme kohdennettuja toimia jotka ensinnäkin poistavat rakennerahastojen tehokkuuteen liittyvät epäilyt ja toiseksi täytyy katsoa, miten Euroopan unioni ihan konkreettisesti antaa panoksensa sille, että hyvinvointi alueilla lisääntyy. Tätä strategiaa täytyy toteuttaa. Komissio tietenkin tekee tätä keskitetysti viranomaiset jäsenvaltioissa ja niiden alueilla ja paikallistasolla. Enää ei riitä se, että kylttiin laitettiin EU-lippu. Ei, vaan tarvitaan integroitua tiedottamista monien eri medioiden välityksellä. Ja ihan hankkeen alkuvaiheesta sen täytäntöönpanoon, toteuttamiseen ja päättämiseen saakka kaikkien koko tämän elinkaaren ajan. Täytyy aina muistuttaa siitä, kuka ja mikä täällä on taustalla. Ja on tärkeää todella jo ihan hankeilmoituksessa huolehtia siitä, että välittyy, kuka on taustalla. Muuten ihmiset ovat pettyneitä. Ihmisten täytyy voida seurata hankkeiden joka ikistä vaihetta muuten on myös vaarana se, että populistit käyttävät tätä hyväkseen ja välittävät aivan väärää yksinkertaistettua tietoa. Meidän täytyy huolehtia hankkeidemme näkyvyydestä kohesiopolitiikan edun nimissä. Eh, hankkeiden eh, kaikki vaiheet on todella julkaistava ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tekninen apu, eh, sen tulee sisältää myös viestintämäärärahoja ja komission täytyisi luoda alusta ja suuntaviivat ja myöskin perustaa nettisivuja, Facebook-tilejä ja niin edelleen, niin että tämä julkisuustyö saadaan aivan uudelle tasolle. Tämän lisäksi tarvitaan tietokanta, joka on helppokäyttöinen ja josta ihmiset voivat seurata hankkeiden edistymistä, valokuvia, videoita ja niin edelleen. Näinhän toimivat yksityiset yrityksetkin, miksemme me voisi toimia näin. Tarvitaan hyvät suhteet medioihin, paikallisiin toimijoihin, samoin hankkeen kaikissa vaiheissa. Ja näin nämä hankkeet voidaan esittää tällaisena kertomuksena. Ehkäpä myös voitaisiin myöntää tällainen alueen parhaan hankkeen palkinto kulloinkin. Lopuksi toteaisin vielä, että ei tässä ole kyse siitä, että tuloksia esitellään akateemisesti. Ei, vaan tästä on tehtävä konkreettista niin, että ihmiset ymmärtävät mistä on kyse ja kuka on taustalla. Ei myöskään riitä, että mukana ovat vain hallinto ja viranomaiset, koska kansalaisethan lopullisen tuomio antavat. Kiitos ESR-kollega, en näy. Thomas Chick puhuu Klasoskin puolesta. Kiitos oikein paljon. Aivan aluksi haluan kiittää Budaa tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta Yleisesti ottaen tuen esittelijän tekemiä huomioita. On totta, että kohdallisuuspolitiikan tulokset vaihtelevat runsaasti eri jäsenvaltiolta toiselle. Näin ollen on tärkeää, että on tärkeää lisätä tietoisuutta ja viestiä positiivisista vaikutuksista ja siten, että se on sikäli miten se on vaikuttanut niin kansalaisten kuin talouteen yleisesti ottaen. Ei ole tutkimuksia tai arvioita tehty sen suhteen, jossa osoitetaan, että kohesiopolitiikan tulokset ovat pidempään näkyvissä kuin esir ESIR-hankkeet ovat useimmiten kohesiopolitiikan kaltaisia hankkeita. Siinä tuetaan pk-yrityksiä, kuten kohesiopolitiikan hankkeet. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia ALDE-ryhmän puolesta. Haluaisin myös kiittää herra äh, Budaa tästä mietinnöstä. Äh, äh, on tärkeää, että esirahastojen näkyvyys paranee. Yleensä ottaen meidän ei pitäisi viestiä pelkästään Euroopan unionista ja sen politiikasta, koska Kohesiopolitiikan tulokset voivat edesauttaa siihen, että nähdään paremmin, paremmassa valossa EU ja sen toiminta. Viestinnän pitää perustua tuloksiin ja meillä pitäisi olla myös sisältöä ja tavoitteita silloin, kun viestitään jotakin. Niin kuin joskus sanotaan, mm, meidän ei pitäisi viestiä ainoastaan viestinnän vuoksi, muutama kommentti tästä mietinnöstä. Ensinnäkin meidän pitää erottaa kaksi viestinnän osaa. Toinen koskee rahoitusmahdollisuuksia, miten saadaan se paremmin edunsaajien ulottuville ja sitten toisaalta viestitään koheesiopolitiikan tuloksista kansalaisille ja suoraan sanoen minä en näe tätä eroa tätä eroa tehtävän kohdassa kahdeksan tässä esittelijä viittaa käännöksiin eri kielille. Me haluamme ensin vastata, että onko tämä edusajien hyödyksi. En halua käyttää paljonkaan euroja käännöksiin, jos kyse on ainoastaan kansallisesta yleisöstä, yhdenkielisestä. Tämä pitäisi parantaa. Ja sitten 19 perustetaan monitasoinen ryhmä, mutta siinä voisi olla järkeä ainoastaan, jos se järjestetään operatiivisen ohjelman tasolla, eli ei Eurooppa-tasolla tai kansallisella tasolla, vaan tiukasti niin, että se liittyy operatiiviseen ohjelmaan ja minulla on ongelmia myös 24 kohdan kanssa, mitä tulee tällaiseen pakollisen tason teknisessä avussa. Mielestäni tekninen apu ja sen budjetti, siihen liittyy jo viestintätoimia, mutta tässä pitäisi miettiä kokonaisbudjettia. Minun mielestäni meidän pitäisi aika vastahakoisesti puhua mistään pakollisista prosenttiosuuksista. Sitten tekninen apu auttaa alueita ja paikallisia tasoa koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Ja myös nämä pakolliset hankevalintakriteerit, jotka liittyvät, pakollinen valintakriteerit Eh, sekä ohjelma- että hanketasolla. Eh, minun mielestäni tässä pitäisi olla kriteerinä laatu eikä viestinnän eh, laatu silloin, kun on hanke viety päätökseen. Ja sitten kysymys esittelijälle 26 kohta, eri sidosryhmien mukaan ottaminen budjettiprosessiin. Haluaisin miettiä, millä tavoin sitä voidaan parantaa, millä tasolla itse näen hiukan ongelmia ja jännitteitä erityisesti eh, kun puhutaan viranomaisista, eh, kilpailuviranomaisista, jotta saadaan paras, kaikista paras tuloshankkeista ja myös eri eh, eri sidosryhmät, jotka tähän tulevat mukaan, joten haluaisin kuulla hiukan siitä, miten haluaisitte konkreettisesti eh, tämän toteuttaa tämän kohdan. Ja sitten tehdään ehdotus 30 eh, kohdassa. Minun mielestäni siinä mennään eh, hiukan pidemmälle kuin mitä on järkevää uusi viestintäfoorumi, sähköisen viestinnän foorumi. Minun mielestäni meidän pitäisi välttää se, että tässä äh, tehdään päällekkäistä työtä. Meillä on olemassa jo vastaava elin, joten ei pitäisi äh, lisätä viestintätoimia ja äh, päällekkäisiä toimia, koska näihin liittyy aina investointeja. Kyse on veronmaksajien rahoista. Haluaisin käyttää ne viisaasti eikä tehdä päällekkäisiä toimintoja. Tätä pitäisi siis miettiä, että tästä mietinnöstä olisi linkki äh, kansallisiin äh, viestintätoimintoihin. Äh, siellä on eri jäsenvaltioissa jo eri toimijoita, jotka hoitavat viestintää. Ja totta kai komission pitäisi edesauttaa myös verkostoja näiden toimijoiden välillä – ja ehkä tähän pitäisi viitata myös äh, mietinnössä. Minä esitän tarkistuksia. Odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa, jotta saadaan vielä parempi paperi aikaa. Kiitos. On juuri tämä. Tämä, että... Ringrazio il collega per questo report. Kiitokset. Kiitän äh, kollegaa mietinnöstä. Tämä luonnos sisältää monia hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Se liittyy kohesiopolitiikkaamme, mutta myös suhteisiin Euroopan unionin ja sen kansalaisten välillä. Kansalaisille tiedottaminen EU-hankkeista ja EUn toiminnasta. On monia aloitteita, jotka pyrkivät korostamaan kohesiopolitiikan merkitystä. Ja aina täytyy tietenkin ottaa huomioon ja muistaa budjettirajoitukset ja aivan varmasti haluamme myös vaihtaa hyviä käytänteitä, mutta kohesiopolitiikan täytyy ennen kaikkea osua maaliin ja tällöin täytyy saada tietoa hyvistä käytänteistä ja huonoista käytänteistä. Tähän tarvitaan tietokantoja niin, että kansalaiset itse voivat nähdä, mitä lisäarvoa on luotu, miten hankkeet ovat toteutuneet ja mitä hyötyä eh, kullekin alueelle hankkeesta on ollut. Tämä on tällaista hyvin laajaa avoimuutta. Kansalliset viranomaisethan eh, juuri vaalikampanja aikoina ovat osoittaneet eh, tai puhuneet kohesio ja toiminnasta Brysselissä. 2007-2013 kaudella vastoin kuin 2014-2020 kaudelta on jo tietoa. Ja sitten täytyy pohtia sitä, että mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut. Ja tässä tietenkin kansallisella mm, täytäntöönpanolla on suuri merkitys. Kyse on eh, kansalaisten edun ajamisesta eikä eh, mistään propagandasta. Viiden tähden liike on eh, eurokriittinen ja siksi meistä on aivan absurdia, että alusta alkaen Euroopan unionin tämänhetkistä tilaa tässä puolustetaan. Mielestämme se on ihan yhtä absurdia kuin unionin tuhoamisen vaatiminenkin. Tietenkään tässä ei saa mennä liiallisuuksiin. Tarvitaan tällaista rakentavaa kritiikkiä, eh, myönteisiä ehdotuksia eh, kaikkien EU-alojen parantamiseksi, tässä tapauksessa nyt kohesiopolitiikan parantamiseksi. Käännyn kaikkien niiden kollegojen puolella, jotka ovat nyt paikalla, mutta myös niiden, jotka eivät ole paikalla. Artikla 23 liittyy makrotaloudelliseen eh, ehdollisuuteen ja ähm, ähm, tässähän kyse on budjetti vajeen tai alijäämän torjumisesta. Mielestäni näin kumppanuusperiaatetta voitaisiin soveltaa paremmin. Me teemme tarkistuksia esittelyä. Kiitos. Komissio saa puheenvuoron. Grazie. Yes, uh, thank you. Kiitoksia. Komissio kiittää Buddha-mietintöä. Se sisältää monia hyviä ehdotuksia. Meillä on samoja tavoitteita. Haluamme lisätä kohesiopolitiikan näkyvyyttä. On totta, että keskimäärin kolmasosa EU-kansalaisista – ovat tietoisia aluekehityspolitiikasta, mutta on monia maita, ne suurimmat edunsaajamaat, joissa kuva on positiivinen, Tsekin tasavalta, Puola, Baltian maat, Unkari ja niin edelleen. Siellä 50-60 prosenttia kansalaisista ovat tyytyväisiä kohdalliseen politiikkaan. Muut hyvät uutiset kolme neljäsosaa niistä, jotka ovat tietoisia kohesiopolitiikasta, niin heillä on positiivinen näkemys siitä, mitä EU-varoilla on saavutettu. Van Miltemerin puheenvuorossa olin tyytyväinen, kun kuulin tämän tiedotustoimistoista ja komissio mielellään vaihtoehto vaihtaa näitä hyviä kokemuksia, hyviä ajatuksia, hyviä käytäntöjä. Kokonomme kolme neljä kertaa vuodessa ja vaihdamme hyviä käytäntöjä. Lisäksi pyrimme tekemään viemään koulutuksia liittyen uusiin viestintäteknologioihin ja pyrimme lisäämään tätä toimintaa. Viimeinen, puheenvu- viimeinen kommenttini koskee viittausta, jossa pyydettiin komissiota aloittamaan toimintaohjelma. No, tämä ehdotus on kuultu. Komission jäsen Kretsu työstää tätä eteenpäin ja komissio kokonaisuudessaan pyrkii lisäämään viestintää ponnistelujen vuonna 2017 ja haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä kanssanne. Seuraavaksi Buda saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Da, mulțumesc foarte mult uh, tuturor vorbitorilor, pentru că am fost de un... Kiitoksia kaikille puhujille. Nyt me voimme jatkaa tämän mietinnön käsittelyä. Tässä sain kuulla, että on harmi, että on niin paljon tapahtumia Euroopan unionissa ja eh, kansalaiset eivät kuitenkaan niistä tiedä. Samaan aikaan nyt esittelijät ovat miettineet, minkä tähden tarvitaan erillinen budjetti juuri näkyvyydelle ja viestinnälle sitä tarvitaan, tätä prosenttiosuutta budjetista, koska voimme todeta, että tällä hetkellä se ei ole riittävä. Ja siitä syystä annetaan tämä esitys, yksi prosent, tietty prosenttiosuus, joka menisi viestintään. Ja tämän pitää olla indikaattori myös laadusta, jotta voidaan arvioida tätä hanketta. Ja haluaisin vielä painottaa yhtä seikkaa, joka minusta vaikuttaa hyvin tärkeältä tässä mietinnössä. Kyseessä on osallistuva budjetti, eli kansalaisten osallistuminen näihin EUn rahastojen rahoittamiin ohjelmiin. Tässä muutaman vuoden aikana Romaniassa on ollut pääministeri ennen, ennen kaupunginjohtaja. Ja tämä on ollut hyvin tärkeää hänelle, että hän pystyy todellakin paikallisalueen ja muilla tasoilla tarkkailemaan tilannetta ja pitää esittää myös kansalaisille, mitkä ovat tavoitteet, halutut tavoitteet, ja kansalaiset silloin ilmaisevat kantansa ja priorisoivat, mikä heidän mielestään on ykköstavoite ja mikä on viitonen. Eli kyseessä on, ovat tavoitteet, eli eh, viranomaiset äh, sitten sanovat, että millainen budjetti on käytettävissä ja kansalaiset päättävät, mihin se kannattaa laittaa. Tällä tavoin voidaan myös antaa vastuu kansalaisille ja samalla varmistutaan siitä, että nämä hankkeet ovat näkyviä tämän budjetin kautta, koska tässä ei ole kyse ainoastaan vaalikampanjasta, niin kuin Tykistellen äh, viiden tähden edustaja sanoi. Tässä on merkittävä ongelma se, miten saadaan kansalaiset mukaan tämän tyyppisiin toimiin asettamaan näitä prioriteetteja. Minä, minä itse olen nähnyt, että tällä tavoin voidaan toimia isommissakin kaupungeissa, esimerkiksi Berliinissä tai San Franciscossa. Voidaan kysyä kansalaisilta, mitä he haluavat, koska tällä tavoin viranomainen menee kansalaisen tasolle, jotta tosiaan he voivat asettaa omat prioriteettinsa. Ja haluaisin tässä yhteydessä sanoa vielä, että odotan kovasti teidän tarkistuksianne, koska olen vakuuttunut siitä, että saamme aikaan sellaisen mietinnön, joka pääsee tavoitteisiinsa. Kiitos. Non ci sono altri interventi. Ah. puheenvuoropyyntöjä. Sieltä. E, Kiitos puheenjohtaja. Yksi lause vaan, jos sallitte näin keskustelun päätteeksi. Haluan todella kiittää lämpimästi e, Budaa e, tästä asiakirjasta ja siitä, mistä on keskusteltu. Äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää kohesio politiikalle, sen tulokset ja niin edelleen. Mutta kaksi seikkaa ehkä tässä vielä nostaisin esiin. Mielestäni meidän täytyy tässä tiedotustyössämme olla myös tarkkoja. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa ehkä harvat ovat tietoisia kohesiopolitiikasta. politiikasta ja Puolassa taas monet ovat tästä tietoisia, mutta paradoksaalista on se, että vaikka puolalaiset asiasta tietävätkin, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että tilanne olisi jotenkin ruusuinen, koska on myös tällaista väsymystä. Eli asia täytyy, täytyy pitää mielestäni tässä nyt tarkasti hallinnassa. Ja Punan kanssa olen samaa mieltä sitä, että populisteja meidän täytyy kyllä torjua. Ja yksi tapa voisi olla se, että mm, näytämme, mitä EU tekee hyvin ja mitä se tekee tehokkaasti, mutta eihän tämä nyt yksinomaan voi vain keskittyä rahaan. Täytyy äh, ihmisten sydänten voittamiseksi tehdä muutakin. Siis Euroopan unioni on todellinen koe, edelleen hengissä elävä, oleva elävä koe, ja ehkä tämä nyt on hiukan provokatiivista, mutta minä toivoisin, että tämä dogma, joka meillä on aiemmin ollut kohesiopolitiikan edistämisestä, niin mielestäni voidaan olla kunnianhimoisempia. Ja meidän tulisi kieltää kaikki tahot, joissa on EU-logoja tai, tai, tai muuta. Se on mielestäni rahan tuhlausta. Katsotaan, mitä täällä Euroopan parlamentissa tapahtuu poliittisissa ryhmissämme. Me tuotamme kaiken näköisiä Kaiken näköistä mainosmateriaalia, ties mitä paketteja. Jos haluamme saavuttaa kansalaiset, täytyy olla kunnianhimoisempia. En tiedä, ymmärrämmekö sen, että joissain jäsenvaltioissa on ihan suuntaviivat olemassa mainosmateriaalin suhteen ja sen suhteen, mitenkään edunsaajat voivat hankkeitaan mainostaa ja täytyy laittaa esimerkiksi kyltti, tietyn kokoinen kyltti, jossa sitten on määrätty jopa se, kuinka iso, isoa fonttia täytyy käyttää, niin eihän tässä nyt ole enää kauheasti iloa kyllä tällaista toiminnasta. Thank you. Kiitoksia. Äänestämme tästä huhtikuussa. 28. maaliskuuta on tarkistusten jättämisen takaraja. Koordinaattoreiden päätökset on vastaanotettu. Mikäli vastustusta ei ole, hyväksymme ne. Onko muita puheenvuoroja? Muutoset kohtaan lisättävää. Kokous päättyy.